Le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Bulgarian tasavallan presidentti Rosen Plevneliev. Sehr geehrter Herr Staatspräsident! Arvoisa presidentti Neljev, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Meillä on suuri kunnia, että olette täällä tänään. Te olette useina vuosina huolehtinut läheisistä yhteyksistä Euroopan toimielimiin teidän maan ja toimijoiden välillä. Teidän maan on yksi tärkeistä jäsenvaltioista ja olette erityisellä tavalla ottanut esille kysymyksiä, jotka ovat olleet tärkeitä siksi pidän hyvänä sitä vierailua, joka tänään teette tänne. Meille on kunnia, että te olette täällä Euroopan parlamentissa ja nyt teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. President, honourable members of the European Parliament, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends,